maassanne. Ne ehkä voimme nyt oikein todeta, että olemme päättäneet parlamentin istunnon ja haluan kiittää tätä kaikkia, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa. Tämä on ehkä hiukan vilkkaampaa kuin tavallisesti torstai.